Olen ylpeä, että kaikki tärkeät asiat, joista minun poliittinen perheeni piti esillä osa komission toimintaohjelma. SJT-ryhmänä emme ole ujostelleet vaatimustamme ja huoliamme kanssa. Olemme saaneet aikaan tärkeitä tuloksia. Ulkoasioissa painottaisin, että EUn uskottavuus globaalina toimijana riippuu kyvystämme siihen, että meillä olisi menestyksekästä politiikkaa ihan lähiympäristössä, mutta ennen kaikkea meillä täytyy olla omaa kotikunnossa. Odotan, että komissio ottaa hyvin tiukan kannan oikeusvaltion puolustamisessa sekä kotona että ulkomailla. Siihen kuuluu tiukka kanta Putinin, Erdoganin, Bolsonaron, Trumpin ja Viktor Orbanin toimintaa kohtaan. Ryhmäni kehottaa komissiota myös tekemään kaiken mahdollisen, että vihreää valoa saa Pohjois-Makedonia ja Albania liittymisneuvottelujen aloittaminen eh, ensi vuoden alussa. Nyt on aika alkaa tärkeää työ saada aikaan tuloksia kunnianhimoisessa suunnitelmassa ilmastonmuutoksen torjunnassa samaan aikaan varmistaa se, että siirtymä on oikeudenmukainen. Kestävän kehityksen tavoitteet, parempi työntekijöiden suojelu ja se, että meillä on syrjäpolitiikka, joka perustuu arvoihin ja olen täysin vakuuttunut, että ensimmäisen, ja, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja kärkiehko Frans Timmermansin kanssa johdossa. Tämä komissio on lähellä kansalaisia, valmis kuuntelemaan ja päättäväinen puuttumaan heidän tai toimimaan heidän huolenaiheidensa ratkaisemiseksi. Rova Entfeld, minuutti. Kiitos puhemies. Rova puheenjohtaja, minä olen täällä keskellä. Vihreä. Teillä te saatte minun ääneni, mutta se on ääni, joka annetaan pragmaattisista syistä, ei intohimon, intohimoisesti, tällä hetkellä ainakaan. On monia henkilöitä, jotka ovat erittäin poikkeuksia ja suurin määrä naisia ja jopa naispuheenjohtaja, vihreän kehityksen ohjelma ja painopisteenä geopolitiikka, mikä on hyvä, mutta minulla on epäilyksiä, olen rehellinen. Se, että te kieltäydytte poistamasta tätä kiisteltyä nimikettä, joka liittyy muuttopolitiikkaan. Olette valmiimpi kuuntelemaan Budapestia kun toimimaan edistyksessä voimien kanssa paremmin, ja Kosmeettinen muutos ei minua ole vakuuttanut. Riippumaton komissio on tärkeä hyvin toimivalle Euroopan unionille. Tähän asti te olette ollut pääasiassa kansallisten hallitusten ehdokas. Mutta 200 miljoonaa eurooppalaista, jotka osallistuvat vaaleihin toukokuussa, eivät äänestäneet vanhan hallitusten välisen Euroopan puolesta, jossa tekee takahuonesopimuksia, halusivat nykyaikaista avointa parlamentaarista demokratiaa. Teidän osoittaa, kuulutteko te uuteen vai vanhaan Eurooppaan. Te saatte minun ääneni, mutta nyt teidän pitää ansaita myös minun innostukseni. For one minute, Mr. Ur- Minuutti, herra Urtasun. Puheenjohtaja von der Leyen, huolimatta siitä, että siellä hyviä edustajia, niin emme voi puoltaa komissiota. Niin siellä on mahdottomuuksia. Totta kai se, että siellä on naapuruspolitiikka unohdettu, se on annettu Orbanin miehelle ja se maksaa kallin hinnan. Totta kai jos ajatellaan väestö, salkkua tai elämäntavan salkkua, ne osoittavat myös ihan toisenlaista suuntausta ja se huolettaa meitä myös feministeinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Ja totta kai erityisesti olemme valppana siinä, mitä kukin näissä salkussaan tekee. Kuitenkin puheenjohtaja von der Leyen, me olemme tänne emme pelkästään katselijoina, me haluamme, että voimme myös muuttaa asioita, niin antaa uutta pontta ja kääntää suuntaa. Siksi meidän täytyy tehdä myös ulkopolitiikassa työtä, vahvistaa vakavalla tavalla ilmastonmuutosta ja myös sosiaalisiin kysymyksiin vastata kansalaisten mielissä, kun niitä on. Että, ja totta kai tässä on ryhmä, joka on valmis tekemään työtä, mutta nyt on teidän osoitettava, että on poliittista tahtoa rakentaa enemmistöjä jotta voidaan sosiaalisesti, ympäristöllisesti feministi viedä Eurooppaa eteenpäin. Kiitoksia kovasti. One minute, Mr. Vilimski. Minuutti, herra Vilimski. Kiitos puheenvuorosta, hyvät naiset ja herrat. Monet teistä kehutte tätä uutta komissiota. Minä sallin itselleni päinvastaisen mielipiteen. Minun mielestäni se on lähtenyt väärin liikkeelle. Kaksi asiaa. Lissabonin sopimuksen mukaan. Tässä komissio on 26-27 komission sitä vähintään. Se pitäisi ainakin kolmanneksella pienentää enemmän tehokkuutta, linjakkuutta ja työtapa olisi tehokkaampi. Sitä ei nyt tässä ole. Ja tämä suurelle lukumäärä komission jäsenissä tuo mukanaan ongelmia Yhä, usein, yhä enemmän sääntelyä toteutetaan. Eivät he ole välttämättä tunnettuja jäsenvaltioissakaan. He haluavat tietysti perustella toimintaansa. Sitten toiseksi, tässä on jako Euroopan välillä, nomenklatuurin välillä, joka haluaa enemmän keskittämisestä ja sitten enemmän, jotka haluavat enemmän kansallisvaltion suvereniteettia. Tähänkään ei ole vastausta tarjottu. Olisi mahdollista, että tästä sääntelytulvasta vihdoinkin luovuttaisiin ja keskityttäisiin siihen, mitä Euroopan tarvitaan. Enemmän turvallisuutta rajoilla, enemmän hyvinvointia, eikä se, että mantereella, manteretta pahoinpidellään yhä lisääntyvällä sääntelyllä. Kiitos herra Terch, minuutti. Kiitos. Haluaisin muistaa niistä ranskalaisista sotilaista, jotka kuolivat taistelussa sivilisaation puolesta islamilaista terroristia vastaan. Mutta Euroopan von der Leyen, haluaisin sanoa teille, että me tulemme äänestämään teidän komissiotanne vastaan siksi, että uskomme, että tämä on ideologinen toimi, joka ei edusta eurooppalaisten intressejä eikä eri kansakuntien intressejä Euroopassa. Yes eikä niitä sektorit, jotka ovat hyvin tärkeitä. Te, te, olette, niin sanottu, te olette lähdössä seikkailuun, joka on hyvin huolestuttavaa. Ja tähän liittyy nimenomaan tämä vihreän kehityksen ohjelma, koska se on todellakin fantasia, joka perustuu harhakuviin, perustuu oletuksiin, jo väit, tietoisiin väitteisiin, kuten olemme nähneet, ja, ja joka vaatii ei pelkästään valtaisia määriä rahaa, jotka pannaan liikkeelle täällä, jotta voidaan valvoa enemmän kansakuntia, voidaan valvoa enemmän yksilöitä, valvoa enemmän yrityksiä, mikä on vapauden vastaissa. Ja sen lisäksi tämä vaatii valtaisia uhrauksia eri kansakunnilta ja eri sektoreilta, jotka tämän jälkeen eivät tule saamaan tästä minkäänlaista korvausta. Papadakis, one minute. Herra Papadakis, minuutti. Uusi komission reagoinut samalla tavalla kuin Euroopan unionikin, samat ainekset. Siinä on äänestetty kansaa vastaan, halutaan halvempia työntekijöitä, sosiaalista suojelua rapautetaan, ihmiset köyhtyvät ja siinä vastustetaan ammattiliittoja ja pakolaisia ja, ja maahanmuuttajia karkotetaan. Talous ei ole hyvällä tolalla, ehkä uusi kriisikin on kulman takana vihreitä rahoja edistetään ja uusi investointeja digitaalisen teknologian ja siinä suuret yritykset voittavat. Meillä on kauppa soti Euroopan unionissakin ja totta kai eri mielisyyttä Kiinan ja USAn kanssa ja Brexit on ja vielä Eurooppa militarisoidaankaan. Tämä komission johto valittiin, kun hän oli puolustusministeri omassa maassaan. Hän on aikana puhunut kommunismia vastaan. Hän on osoittanut pelkoa ja heikkoutta sosiaalisten historiallisten totuuden edessä. Ja siinä halutaan edistää vain pääomaa. One and a half minutes, Mr. Tajani. Puolitoista minuuttia, herra Tajani. Signora van der Leyen. Puheenjohtaja von der Leyen, me luotamme teidän komissioonne, koska me olemme samaa mieltä teidän painopisteistänne liittyen ihmisyyteen keskittymisestä, maahanmuuttomerkitykset teollisuudesta, sisäinen turvallisuus, digitaalinen identiteetti, innovaatiotutkimus, Yhdysvaltojen suhteet. Totta kai me tarvitsemme poliittista näkemystä, ei byrokraattista näkemystä Euroopasta, mutta me olemme valppaina myös näissä sitoumuksissa, että saadaan jotain koulin turtuvaa myös tulevassa talousarviossa. Totta kai me olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta, mutta meidän täytyy olla myös tarkkana, ettei teollisuus kärsi siitä tai maatalous teollisuus on tärkeää, yritykset ovat tärkeitä, koska ne luovat uusia työpaikkoja. Siksi tarvitaan myös kilpailupolitiikkaa, joka on tehtävien tasalla niin, että yritykset voivat kilpailua ei pelkästään kansallisesti, vaan myös kansainvälisesti. Tässä tarvitaan myös torjuvaa epäreilua kilpailua. Siinä me tarvitaan myös Kiinan hegemonian torjunta, koska siinä poljetaan ympäristökysymyksissä sosiaalisesti, ei pelkästään kaupassa, kun tarkastellaan meidän tuotantojärjestelmäämme on syytä olla tarkkana myös maatalouden suojelussa, totesin. Ei voida leikata niin paljon YMPtä. Maatalous on edelleen keskeinen väline myös, kun turvataan ympäristöä, luodaan työpaikkoja Euroopan unionissa. Ja siksi tämä koskee myös maahanmuuttoa. Ajatelkaa Afrikkaa, meidän täytyy enemmän investoida sinne. Me tarvitsemme suuren suunnitelman, että manner voisi kasvaa niin, että maahanmuuttovirrat virrat olisivat pienempiä. Ja lopuksi vielä liittyen oikeusvaltioperiaatteen suojeluun, meidän täytyy miettiä edelleen jatkossakin puhua niistä asioista, joista on vaiettu, ja me olemme totta kai lähellä totuutta. For one and a half minutes, madam. Puolitoista minuuttia, Rova Fritsan. Rova puheenjohtaja. Tänään on tärkeä päivä parlamentissa. Me hyväksymme komission seuraavalle viidelle vuodelle. Ja on tiukka tavoite, että Euroopasta tulisi ensimmäinen ilmastoneutraali manner. Vihreä kehittämisohjelma on äärettömän tärkeä. Tärkeä sen kannalta, että me yhdessä voisimme ottaa vastuumme ja jättää kestävän Euroopan ja maailman ja myöskin rauhanomaisen maailman lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Ilmastosiirtymässä on kyse siitä, että ketään ei jätetä jälkeen. Siihen vaaditaan oikeudenmukaista jakamista ja vaaditaan myös sitä, että mm, tehdään työtä työpaikkojen hyväksi, jossa on hyvät ehdot. Ei pelkästään naisten osalta, joista kolmasosalla puuttuu työtä, vaaditaan sitä, että kansalaisten sosiaalisia oikeuksia vahvistetaan jäsenvaltioissa. Ja Sosiaalinen pilari on tärkeä, jonka takana kaikki jäsenvaltiot olisivat. Ja vaaditaan myös sitä, että löydetään mitä pikimmin solidaarinen ja vastuullinen maahanmuuttopolitiikka yhdessä. Ja siitä tiedän, että Ylva Johansson on nainen, joka pystyy tämän hoitamaan. Pidän hyvänä myös komission aloitetta siitä, että esitellään että esitellään tasa-arvostrategia ja odotan innolla työtä, jossa me yhdessä voimme puolustaa demokraattisia perustavanlaatuisia arvojamme. Voimme keskittyä ihmisten elämänlaadun parantamiseen ja saada aikaan tuloksia. Tuloksia tärkeissä kysymyksissä. Kiitos. Thank you, Madam Woutmans. One minute. Kiitos. Minuutti, Rova Woutmans. Puhemies, kiitos. Komission puheenjohtaja. Me emme ole koskaan aiemmin nähneet komissioita olisi ollut näin kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, olisi näin naisystävällinen, joka olisi naisen johtama, mutta kuitenkin on näin säästäväinen sitten taas erinäisillä alueilla, myöskin tähtää innovaatioihin, digitaalistumiseen meidän ja Herra Borrell tulee toimimaan Euroopan paikan hyväksi maailmassa. Ja minä toivon, että konferenssi Euroopan tulevaisuudessa tulee olemaan konferenssi, jossa ei ole rajoja, jossa voidaan pohtia monia asioita siitä, miten hyvältä Euroopan tulevaisuus tulee näyttämään. Von der Leyen, tämä on tärkeä viesti kansalaisille, että meillä on konferenssi siitä, miltä Eurooppa tulevaisuudessa näyttää ja miten se toimii se kansalaisten hyväksi. Ja teitä varmaan ei yllätä, että minä pidän teitä Amazonina. Minä odotan teiltä, että otatte ohjakset käsiin, että te ohjaatte Euroopan hevoset oikeaan suuntaan, että todellakin pidätte tiukasti suitsista ja laukkaatte eteenpäin niin, että toimitte meidän intresseijämme hyväksi. Tätä odotan teiltä ja muilta että Jos te ette tätä tee, silloin me parlamenttina kyllä tartumme piiskaan, mutta varmaan te kyllä tiukoin suitsin tulette menemään oikeaan suuntaan na Hyvät naiset ja herrat, kun me nyt tarkastelemme komissiota, minulla on omat epäilyni siltä osin, pystyykö se toimimaan kansalaisten etujen mukaisesti. Ovatko kansalaiset kiinnostuneet menettämään identiteettinsä jonnekin kauas keskukseen, kun ajatellaan ympäristöliikettä, niin tavallaan sillä ei ole mitään väliä, palavatko Brasiliassa metsät vai tuodaanko naudanlihaa yli rajojen Mercosur-sopimuksen myötä. Kaikkein suurimpana ongelmana näen myös rouva Jurovan kysymysalkun. Siinä on kyse Euroopan dem- arvosta, demokratiasta, tasa-arvosta, syrjimättömyydestä. Miten se on sitten sovitettavissa niihin valtaviin eroihin, joita on maataloustuissa, tai se, että nämä verukkeet osoittavat, että näkemys on kuin George Orwellin todellisuutta. Herra Päte, minuutti. Dear Mrs. von der Leyen. Hyvä rouva von der Leyen vaikka moni asiasta, josta olen eri mieltä, federalisaatio hiipivä supervaltaa kohti. Ja olen kovin pettynyt, että 40 vuoden jäsenyyden jälkeen emme ole pystymään vakuuttamaan teitä siitä, että menestyksenne riippuu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden puolustamisesta. Mutta me lähdemme varmasti. Ja haluaisin kertoa teille, että huolimatta eroistamme Euroopalla ei ole suurempaa ystävää kuin UK. Me tunnustamme painopisteen ilmastonmuutoksesta, talouden kilpailukyvystä, maahanmuutosta, turvallisuudesta ja oikeusvaltiosta. Eikä teillä suurempaa liittolaista ole kuin UK yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen näillä aloilla. Tulevat kuukaudet tuovat mukana monia haasteita, kun yritämme määritellä uuden, uudelleen suhteemme. Toivon, että EU muistaa, että vapaa kauppaa käyvä ja vahva UK on ollut aina Euroopan paras etu kuten myös brittikansalaisten. Ja henkilökohtaisesti puhuen, olen ollut lyhyen aikaa täällä jäsenenä, mutta olen kovasti nauttinut intohimosta, kumppanuudesta ja väittelyistä äh, muiden jäsenten kanssa. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Ja mehän kaikki pyrimme parempaan tulevaisuuteen kaikkien kansalaistemme hyväksi. Puolitoista minuuttia, herra Rangel. Thank you, Kiitos, puhemies rouva puheenjohtaja, rouva valittu puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella teitä puheesta, jonka piditte, jossa kerroitte ohjelmastanne ja joukkueestanne. Haluaisin myös onnitella teitä kyvystänne innoittaa ihmisiä. Niin monet ihmiset Euroopassa, etenkin me tässä talossa, me, me olemme, meille olleet innoittajia. Päinvastoin kuin alankomainen kollegani, niin voitte luottaa minun ääneeni ja myös minun innostukseeni. Me emme voi hyväksyä budjettia, joka on alhaisemmin kuin aiemmat budjetit. Meidän täytyy erityisesti katsoa kohesiopolitiikkaa. Siksi tässä on nyt tulossa uhka kohesiolle ja ilman kohesiota ei voi olla Euroopan unionia. On riski ja nyt meidän on saatava aikaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, mutta 5 miljardia voi mennä kohesiossa tähän rahastoon. Uudet prioriteetit kylläkin tarvitsevat uutta rahoitusta. Kohesiopolitiikkaan tämän ei tulisi vaikuttaa. Ja lopulta, mitä tulee sitten konferenssiin Euroopan tulevaisuudesta? Meidän täytyy olla täysin sitoutuneita tähän suunnitelmaan. Meidän pitää saada kansalaiset mukaan Komission ei tulisi tehdä sitä, mitä jotkut tässä talossa ovat tänään tehneet. He, he ovat tehneet johtopäätökset jo ennen kuin olemme kuunnelleet kansalaisia ja vetäneet heidät mukaan konferenssiin. Se on perustavanlaatuinen kysymys tälle komissiolle ja kaikille instituutioille. Meillä täytyy olla menestyksekäs konferenssi Euroopan tulevaisuudesta. Kiitos. One and a half minutes. Puolitoista minuuttia, herra Morais. Thank you, Kiitos, puhemies brittivaalit eivät sulje pois sitä, että voidaan lähettää komission oma komission jäsen. Se on oikeudellinen velvoite ja se on valitettavaa todellakin, että vilpitön yhteistyö edellyttää, että sitä varten me täällä olemme. Ja siinä hengessä meidän olisi pitänyt jatkaakin, että se ei ole oikeudellisesti pätevää ja se on tosi asia. Tämä komissio oli osa prosessia ja siksi olen ylpeä siitä, että siellä on erityismielisiä komission jäseniä, mutta se on osa prosessia uusi vihreän kehityksen ohjelma, siirtymärahasto, tasa-arvo, horisontaalinen syrjimättömyysdirektiivi ja monet ovat olleet myöhässä, mutta siksi, että ovat haasteita, jotka oli selvitettävä. Kun tätä komissio rakennettiin, niin se oli osa myös meidän ryhmämme toivetta saada erityismielisempi komissio. Siksi me äänestämme teidän puolestaan, mutta mainitsisin kaksi asiaa jotka viime 20 vuotta ovat mielestäni olleet täällä. Kun valittu puheenjohtaja mainitsi sen, 39 henkeä rekassa, tuhannet ovat menettäneet henkensä välimerellä. Ja varmasti maahanmuutosta saadaan kyllä sopimus vielä komissionkin ansiosta, kun se on virkaan astunut. Se on valtava haaste, koska se ei mennyt aivan nappiin. Ja se on myös valtava haaste uudelle komissiolle, koska on käsitys siitä, että Euroopan unioni harjoittaa huonoa politiikkaa. Siksi minä että teillä on menestystä tässä kaikessa, mutta sen täytyy noudattaa meidän perustavanlaatuisia ihmisoikeus- ja ihmisarvoarvojamme. Ja valittu puheenjohtaja mainitsi myös sen, että meidän täytyy vastuuntuntoisesti toimia. Me halua Kiinaa, Yhdysvalloissa ei ole yleistä tietosuoja-asetusta, eli se on EUn harteilla niin, että voidaan tiedon käsittelyä vastuullisesti hallita. Se on valtava haaste. Olen ylpeä, että olen ollut osa tätä Euroopan unionia, joka sitä on hoitanut. Mr. Görens for one minute. Edustaja Görens, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Ei ole pystyä siitä, että tulevat komissaarit ovat laadukkaita toimijoita. Ajattelen poliittisen perheeni komissaaria, Nikola Schmittiä, toista luksemburilaista. Hän on pätevä, sitä ei kukaan kiistä ja monet muutkin tulevat tässä mieleen. Mutta pitää myös miettiä Silvi Goulardia, joka ei ansainnut tätä hylkäystä. Hänellä oli kuitenkin hyvä kuuleminen. Tietysti parlamentin kuuleminen ei ole mitään helppoa hommaa. Näissä olosuhteissa kriittisiä kysymyksiä pitää esittää. Se on välttämätöntä. Kuitenkaan mikään ei perustele tätä vihamielistä asennetta häntä kohtaan Euroopan parlamentissa. Tämä kulminoitui ilmoituksen We will kill her, me tapamme hänet. Tämä ei sovi oikeaan parlamentaarisen käytöstapaan. Kun tämä tyyppinen päätös tehdään kunnioittamatta objektiivisuutta – estetään pätevän toimijan hyväksyminen. En hyväksyä tämän päätöksen muotoa. Mr. Madison, for one... Edustaja Madison, minuutti. Entin. Äh, Valitettavasti on mahdoton tukea tätä kollegiota, koska siltä puuttuu legitimiteetti valittu puheenjohtaja ei ole noudattanut edes ähm, euroäänestyksen tuloksia. Tietysti jos tältä pohjalta olisi menetelty edes kärkiehdokasmenettelyn myötä, niin tilanne olisi toinen, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Eli Saksan äh, puolustusministeriössä hän toimi eivätkä tulokset olleet kovinkaan hedelmällisiä siellä. Tulevaisuus näyttää aika surkealta, kun katsotaan väkeä, jota tähän komission nyt on valittu. Ei mitään realistisia onnistumisen mahdollisuuksia. Ilmastohysteria ja eh, Yhdysvaltojen eh, myllerrykset ovat nyt siirtymässä tänne meille tässä nyt ollaan vaikuttamassa siihen, miten riippumattomat valtiot voisivat toimia. Edustaja on sininen kortti. Karasilta, hyväksyttekö? Oh, I beg your pardon. Mr. Karas was not asking. Ja, ei tässä pyydettykään sinne sinistä korttia, vaan se oli pu- menettelmän puhujalista. Selvä. Sanoin vain, että menettelmän puhujalista suljettiin jo jokin aikaa sitten, koska on paljon puheenvuoropyyntöjä. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Shoidrova na rozdíl od svého předřečníka. puhemies. Toisin kuin edellinen puhuja, itse olen sitä mieltä, että tämä komissio ansaitsee tukea ja luottamusta. Tässä mainittiin samettivallankumous ja vaclav Havel. No, uusi komissio tämän päivän hyvän ja hyväksynnän jälkeen tulee tarttumaan toimeen Minä puhun tässä kulttuurivaliokunnan oman ryhmäni koordinaattorina. Minä todella arvostan komission valittavaa puheenjohtajaa ja sitä, että, että hän tuki komission jäsen Gabrielin salkkua kulttuuritutkimus ja innovaatio. Tässä sosiaalinen mukanottaminen on äärimmäisen tärkeää. Koska tämä ei ole mukana nyt salkussa, niin pyytäisin tukea Intergroupille niin, että me voisimme saada ryhmien rajat ylittävää tukea tälle aiheelle, kun autamme Euroopan komissiota sen työssä. Ja pyytäisin komissiolta, että se Erasmus Plus-ohjelman budjettia kolminkertaistaisi, koska siinä on pystytty auttamaan opiskelijoita parantamaan osaamistansa ja saamaan kokemuksia. Ohjelmalla on valtaisa eurooppalainen lisäarvo. Se tuo lisää eurooppalaisia kokemuksia nuorille ja se parantaa myös yhteenkuuluvuutta. Se voi vain, ohjelma voi vain parantua, jos talousarviovaroja lisätään. Ja toivoisin, että että nuoret saavat myös tällaisen solidaarisuusjoukko ohjelman Se on erittäin tärkeää heille. Kubilius, puhemies, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä siitä, mitä olette tehneet tähän asti ja sitä, mitä tulette tekemään liettualaisena ihmisenä, jolla on poliittista kokemusta. Luotan teihin, en yritä antaa teille poliittisia neuvoja. Te olette saaneet niitä paljon, tiedätte erittäin hyvin, mitä teidän pitää saavuttaa. Tämä tulee olemaan valtava työtaakka, mutta ehkäpä tulevana viitenä vuotena tulee enemmän haasteellisia päiviä. Jos verrataan tähän päivään, haluaisin toivottaa teille energiaa, toivottavasti säytätte motivaationne johtajuutenne hankalissa oloissa. Olen itse ollut pääministeri kriisin aikana ja tiedän, miten hankala tämä voi olla. Ja toivottavasti parlamentti on rakentava kumppani teille henkilökohtaisesti ja komissiollenne huolimatta poliittisista erimielisyyksistä. Palataan nyt vakavaan työntekoon, tämän yksinkertaisesti jätetään poliittiset taistelut taakse. Lykkyä tykö. Thank you. I know... Kiitos. Nyt menettelymä puhujalistaa. Ja minuutti on aikaa vain, jotta mahdollisimman moni voi puhua. On tässä tiukka edustaja Spiraki minuutti. Ευχαριστώ kirja Proedre. Kirja Kiitokset, hyvä puhemies, hyvä valittu puheenjohtaja von der Leyen, arvon edustajat. Äänestys on luottamusäänestys ja sillä äänestämme myöskin tulevan vihreän kehityksen ohjelman puolesta. Sen tulisi muodostaa pohja tulevalle unionille. Uusia rahoitusvälineitä tarvitaan myöskin yksityiselle sektorille, jos halutaan rohkaistua innovaatioiden tielle. Jos halutaan taata se, että unioni pääsee eteenpäin ja on todellakin saavuttanut tavoitteet vuoteen 2050 mennessä, jolloin siis päästäisiin hiilineutraaliuteen. Toisaalta sitten äärialueet, reuna-alueet, jotka ovat riippuvaisia meistä, niiden tulee voida olla vakuuttuneita siitä, että työpaikat säilyvät myöskin tällaisilla seuduilla. Eli tarvitaan oikeanlaista siirtymää. One minute. Kiitos. Sitten minuutti edustaja Burglets. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane in spoštovani. Kiitos rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat Koko komissiota tulen tukemaan, vaikkakin en ole samaa mieltä kaikkien kanssa joka kuukausi. Jo tässä nyt on menetetty on Slovenialle ja EUlle harmillinen asia. Toivon, että komissio palvelee tässä yleistä hyötyä, yleistä etua ja mietitään tässä seuraavia haasteita. Sosiaalinen, vihreä muutos, digitaalinen muutos yhdessä oikeudenmukaisen sosiaalisen siirtymän kerran. Meidän pitää tehdä töitä integraation eteen, joka hyödyttää kaikkia myös huomioida ihmisoikeudet ja Euroopan kestävän kehityksen strategia ja huomioida tekniset pon, edistykset ja investoinnit infrastruktuureihin ja lopuksi Länsi-Balkan laajentuminen, sitä pitää edistää ja monenvälisyys ja kansanoikeus. kansanoikeus. Order minuutti. Tässä kymmenet eh, eh, miljoonat britit voivat yhtyä sanoihin. Nyt sitten eh, demokraattinen tarkastelu alkaa ja on ilo voida äänestää komission puolesta, jotta se voi vihdoinkin alkaa hoitaa erittäin tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät ilmaston syrjintään, oikeutuksiin ja niin edelleen. Olen varsin surullinen siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta on rikkonut sääntöjä eikä esittänyt komission jäsen eh, ehdokasta. Kaikki muut ilman muuta tämän tehtävän hoisivat ja pyrkivät esittämään parhaan mahdollisen ehdokkaan maastaan. Me taas päätimme jättää tämän täyttämättä. Tämä on varmaan ensimmäinen kerta maailman historiassa, kun eh, huutaa kovaa, vaikka ääni on pieli ja joutuu lopaamaan hiljaisuuden puolesta. Uusi hallituksemme toivottavasti toimii järkevämmin. Tomasic, minuutti. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. Novosti koje donosi novi sastav Europske komisije nisu ograničene na nova lica. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tässä uudessa komissiossa on tällä kertaa paljon naisia. No, salkkujen nimet ovat aika hämmentäviä. En ole varma niiden tehokkuudesta. Edellisellä komissiolla oli omat puutteensa, mutta kyllähän se toimi. Nyt, sen on, nyt siellä on korvattu rakenne uudella rakenteella. Tämä uusi komissio, no siitä sovittiin, sen jäsenistä sovittiin jäsenvaltioissa ja tuntuu, että seuraa samaa poliittista agendaa. Rova van der Leyen, minä äänestin teidän puolestanne ihan pragmaattisista syistä. Minä toivon, että te miellyttävästi meidät yllättäätte hyvinkin pian. Kiitos edustaja Ferreira. Signore President. Rouva puhemies, rouva van der Leyen. Komission kokoonpano ja poliittinen ohjelma. Tämä komission pitäisi todella suojella ja palvella Euroopan unionia. No, ajatellaan nyt tässä, että meillä on yhteismarkkinat ja yhteisvaluutta, ja tässä toimitaan sellaisten maiden kustannuksella, joilla on suuria vaikeuksia. Suuret talousryhmät, niillä ja talouden toimijat, niillä on suora pääsy komission puheille. Ja tässä on jätetty kohesiopolitiikka syrjään ja rakenneuudistukset ovat palvelleet vain julkisten palvelujen tuhoamista ja työntekijöiden elämän vaikeuttamista komissiolla on ollut omat äärioikeistolaiset näke, nä, näkemyksensä ja tämä nähdään kyllä myös salkuistakin komissiosta näkee nyt, että tässä on vihdoin elossa suuri koalitio sosialistien ja äärioikeiston välillä. Aika loppui. Edustaja Kali, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Von der Leyen tuen teitä poliittisesti henkilökohtaisesti ja koko kollegiota. Odotan innolla yhteistyötä neljän tulevan vuoden aikana erityisesti irlantilaisen kollegan komissaari Hoganin näin, miten yritätte rakentaa tukea ehdokkuudellenne, erityisesti miten yritätte saada vihreiden tuen, kun mahdollisesti sinne syvään. Alle 10 prosenttia kuitenkin parlamentista on vihreiden osuus. Lupasitte uuden vihreän sopimuksen. En tukenut teitä, en ehkä tue tänäänkään koko komissiota. En ole tyytyväinen siihen, mitä ehdotatte tätä vihreää sopimusta – näin ollen te ja Timmermans, voisitteko muuttaa otsikota siihen, mitä se oikeasti on tai tulee olemaan? Parannettu ilmastonmuutosstrategia Euroopalle, koska kaikki haluavat torjua ilmastonmuutosta. Mikään ryhmä ei sitä omista. Jos sitä kutsutaan paremmaksi ilmastonmuutosstrategiaksi, olisi oikein. Mr. Marquis. Edustaja Marquis. rouva puhemies hyvä komission puheenjohtaja nyt työmme on vasta alkanut. Tämä poliittisen ryhmä tuki on teillä, koska otitte meidän ehdotuksemme vastaan ja teillä on hyviä henkilöitä tiimissänne. Mutta teidän toimintanne on pelkkää poliittista puhetta, jossa resursseja ei saada tarpeeksi toteutettavien toimien taakse. Kasvihuonekaasupäästöt eivät odota tässä liian pitkään. Tämä on jo nähty esimerkiksi metsäpaloissa Etelä-Euroopassa. Euroopan köyhimmät, köyhimmät eivät selkeä, selviä tässä yksin. Ja tässä todella tarvitaan tätä parlamenttia aloitteita varten ja me luotamme teihin, että me, te voitte viedä asioita eteenpäin myös neuvostossa. Kiitos. Bilbao Barandiikka, minuutti. Gracias. El Partido Nacionalista. Kiitoksia. Baskin, Baskimaan kansallispuolue tukee kaikista tasa-arvoisinta komissiota kautta aikoja. Me haluamme, että EU perustuu arvoihin, ei etuihin. Meillä täytyy olla vahva talouspolitiikka, meillä täytyy ottaa huomioon tuotantosektoria, parantaa kiertotaloutta. Meillä täytyy olla hyvin kestävä ja järkevä ilmastopolitiikka ja kestävyyteen panostaminen auttaa myös tuotannon kestävyyttä. Yhteiskunnallinen vastuu on äärimmäisen tärkeä ihmisten tasa-arvo, palkka, turva on tärkeä. Tämän lisäksi me odotamme todellista pontta oikeusvaltion valvontainstrumenttia varten, niin että me voimme todella vahvistaa demokratiaa. Tarvitsemme enemmän demokratiaa, politiikkaa isolla kirjaimilla ja tasa-arvoa. Papadimoulis. Edustaja Papadimoulis, minuutti. Kiitokset. Hyvä valittu puheenjohtaja En voi äänestää eh, ehdotetun kollegion puolesta, koska katsoisin, että esittämänne ohjelmaa ei voida tällä esitetyllä Ähm, budjetilla toteuttaa. En voi tukea niitä suuria leikkauksia, joita on tehty, ehdotettu varsinkin YMP ja kohesiopoliittisiin toimiin. On häpeällistä, että Euroopan unioni, jolla on tällaisia hankaluuksia, ei pysty niitä hoitamaan. Esimerkiksi maahanmuuttokysymykset ei voida ajatella, että komissio vastaa Orbanin unelmiin. Meidän tulee huomioida korruptiokysymykset, ilmastonmuutoskysymykset. Tarvitaan todellista kunnianhimoista ohjelmaa. UE näin ollen valitettavasti ei voi äänestää valitun komission puolesta. Ja tulemme viiden vuoden ajan toimimaan aktiivisesti oppositiossa. Edustaja Novak. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, puhemies, komission jäsenet. Haluaisin onnitella teitä loistavasta ohjelman esittelystä. Olen tyytyväinen siihen, että komissio koostuu puoliksi naisista. Olen vakuuttunut siitä, että tämä yhteistyö tulee johtamaan tehokkuuteen. Teillä on myös oikeanlaiset prioriteetit, terveys, turvallisuus, ilmastonmuutos ja niin edelleen – kaikki tämä on tärkeää ja myös se, että tavoitteet tarvitsevat tukea budjetin myötä, sillä vain näin nuo tavoitteet voidaan saavuttaa helpommin. Eniten minua ilahduttaa se, että asette politiikan keskiön ihmisen, ihmiset ja niiden, heidän tarpeensa Euroopassa. Meillä on kaikkialla samat tarpeet, turvallisuus, rauha, yhteistyö. Ne ovat ne arvot, jotka tekevät Euroopasta suuren. Dziękuję bardzo, <clears throat> pani przewodnicząca. Komisja Kiitokset, e, hyvä puhemies. Viime vuonna komissio teki kaksi ehdotusta Ja tämän lisäksi äskeisessä alustuspuheenvuorossa eh, valittu puheenjohtaja mainitsi myös digitaalisen kysymyksen liittyvän verotuksen. Tällaisia toimia todella tarvitaan ja haluan toivottaa teille onnea ja menestystä näiden asioiden läpiviemisessä. Ne ovat todella tärkeitä Tietystikin tilanne neuvostossa on sellainen, että digiveron käyttöönotto ei suinkaan ole käytännössä helppo asia toteuttaa, koska monet jäsenmaat vastustavat. Mutta sitäkin tärkeämpää on, että te, hyvä puheenjohtaja, toimitte johdonmukaisesti ja pidätte huolen siitä, että te vetäydy pois näistä tärkeistä kysymyksistä. Bogovic. Gustav von der Leyen, ekipa. Arvoisa rouva von der Leyen, koko tiimi, Teillä on tukea, onnittelen teitä tästä pätevästä tasapainosta tiimistä. Oikeat ongelmat olette maininneet, joita meidän pitää käsitellä ilmastonmuutos, maahanmuutto, digitalisoituminen, terveys, väestörakenneongelmat. Ja mikä erityisesti minua ilahduttaa on se, että haluatte ratkaista ongelmat niin, että luotte uusia mahdollisuuksia. Ja tämä tulee takuu sille, että Euroopasta tulee kaunein maanosa, jossa voimme elää korkealaatuista elämää, jos mistä olet mielellään ja kehität entisestään tätä maanosaa. Minua ilahduttaa, että EUn laajentuminen Länsi-Balkanille on saanut tukenne. Se on kiireellistä. Meidän pitää demokratisoida nämä valtiot kiireellisesti ja samaan aikaan auttaa niitä sillä. Niin pitää kuroa tämä kehitysrako umpeen, mutta sitten on demografisiakin ongelmia. Ja Puhemies keskeyttää. El apoyo de nuestro grupo. Komissiolla on meidän ryhmämme tuki. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa komission puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin todeta, että äänestin teidän puolestanne. Huolella kuuntelin sitä, mitä tänään sanoitte. Teidän täytyy antaa paljon vastauksia moniin kysymyksiin. Haluaisin korostaa yhden, yhdessä toimivaa Eurooppaa. Meillä on nyt vielä kolme jäsenvaltiota, jotka eivät kuulu Schengeniin. Haluaisin kuulla vastauksia teiltä. Meidän ei pitäisi piilotella asioita maton alle. Meillä lapsia ryöstetään, naisia kohdellaan väkivaltaisesti. Meillä on kaikenlaisia värikätöksiä vaaleissa. Tämä kyllä todellakin vähentää luottamusta teihin. Tämän päivän äänestys on luottamusäänestys. Kollegat, keskustelu päättyy. Kiitos yhteistyöstänne. Kiitos komissaaripuheenjohtaja Erkaalle. Voidaan nyt lyhyt tauko 12 asti keskipäivällä. Kiitos.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 Käyköhän kaikki paikoillenne. Asettukaa istumaan. Haluaisin toivottaa Tervetulleeksi. Kollegi. No niin, tavan. Colleghe kollegi, innanzitutto... Hyvät kollegat, voimme toivottaa tervetulleiksi tänne lehtereille Japanin parlamentin ja huoneen edustajien valtuuskunnan. Tervetuloa. Osallistutte täällä EUn ja Japanin väliseen parlamentaarisen yhteiskokoukseen. Valtuuskuntaa johtaa eh, Dietan edustaja Hera Onodera. On suuri kunnia voida toivottaa Japanin ystävät tänne tervetulleiksi. Tämän lisäksi lehtereillä istuu 80 koululaista opettajineen, jotka täällä Euroopan parlamentissa esittävät oman planeetan oikeudet julistuksensa. Tervetuloa teillekin. kiitokset. Tervetuloa parlamenttiin vieraaksi. Nyt siirrymme äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestyskomission valinnasta. Olkaa hyvä. President Puhemies, arvon kollegat. Kaksi päivää sitten 13 ranskalaista sotilasta kuoli operaatiossa, jossa taistin terrorismia vastaan ja parlamentti ei kunnioittanut heidän uhraustaan minuutin hiljaisella hetkellä. Joten ehdotan teille, herra puhemies, että pidetään hiljainen hetki, että kaikki kollegat nousevat seisomaan uhratuneiden sotilaiden puolesta Malissa. Eh, momento, momento, momento, momento. Hyvä Jadot. Ette ehkä ollut paikalla tällä eilen, kun osoitimme kunnioitusta kaatuneille sotilaille. Tai ette ehkä seuranneet kokouksen kulkua, tai ette olleet paikalla, mutta täällä on jo muistettu Malissa menehtyneitä sotilaita. Puheenvuoroa en teille myönnä. Ja koska nyt ö, näin esitätte, niin sanon minäkin, että pidämme hetken, minuutin hiljaisen hetken. Iniziamo con Äänestämme komission valinnasta. Ensin eh, eh, ryhmien eh, puheenvuorot käänteisessä järjestyksessä. Fox, puheaikaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. My fellow MEPs. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, ollaanpa nyt vilpittömiä äänestäjiämme kohtaan. Tämä prosessi on häpeällinen. Kollegat, meitä käytetään tässä ikään kuin kumileimasimena. Hyväksymme antidemokraattiset toimet komission tasolla. Tämä parlamentti on enää demokraattinen näytelmä Saattaa olla, että pelotamme tässä, pelastamme oman tuntomme, kun näissä kuulemistilaisuuksissa muutama komissio ja sen ehdokkaan hylkäsimme. Mutta meillä on etelkäteen valitut ehdokkaat tänne ilman todellista valinnanvaraa. Tämä tekopyhyys on keskiössä, kun ajatellaan van der Leyenin valintaa Tämä on täysin mautonta propagandaa ollut. Tässä rikotaan vapaita oikeudenmukaisia vaaleita, vaaleja, joiden kautta kansalaiset äänestivät meidät valtaan. Tämä tässä on todellista äh, väärää tietoa ja disinformaatiota komission osalta tullut. Rova von der äh, Leyen ei saanut asemaansa kansan valinnan kautta, vaan tässä toimittiin kulissien takana ja hän oli tällainen viimeisen, viime hetken kompromissiehdokas. Nyt hänellä on valta määritellä Euroopan unionin prioriteetit. Hänen käsissään ovat miljoonien Euroopan kansalaisten tulevaisuus, halusivat he tai eivät. Tässä syvennetään sotilaallista yhteistyötä tai tiukennetaan budjettia kuria, laajennetaan enemmistöpäätöksiä ja niin edelleen. Tällainen federalismi varastaa ihmisiltä ja tämä on todellinen hupinäytelmä demokratian osalta. Euroopan e, yhdistyneessä kuningaskunnassa vaaleissa äänestetään suoraan paikallisista viranomaisista. Kiitokset edustaja Fox. Box means that voters are masters and politicians. Tämä tarkoittaa sitä, että äänestäjät ovat... Kiitokset edustaja Fox. Ovri, seuraavana puheaikaa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, kollegat. Tämän päivän äänestys ei ole äänestys, kuten mikä tahansa äänestys, se on tärkeä äänestys ehkäpä. Vuosisadan äänestys, jossa kohdataan suurimmat haasteet, ilmastokatastrofi ja epätasa-arvokriisi. Tämä tarvitsee vahvan panoksen kuitenkin. Kuulemiset ovat johtaneet siihen päätöksen, että ei ole pääsemässä loppuun. Kolme komissaarikausta siirrettiin syrjään eturistiden takia ja edelleenkin muiden riippumattomuudesta on epäselvyyttä. Tietysti tässä nyt on lupauksia, jotka ovat hyviä, kuten vähimmäispalkka, parlamentaarikojen aloiteoikeus tai rakenneedistyshanke. Olemme tässä liittolaisia, jota voidaan muodostaa edistyksellisiä enemmistöjä, mutta huolimatta tästä pitäydytte sosiaalisen kriisin dogmassa muun muassa, miten viherryttämisohjelmalla voidaan eteenpäin samaan aikaan, kun on vapaakaupunuksia, jotka ovat haitallisia sille, miten tässä nyt suojellaan vain tällaisia veroparatiiseja, miten voisi humanistinen politiikka, kun öö, toiminta täysin päinvastoin, miten voidaan antaa toivoa eurooppalaiselle kansalle samalla kuin jatketaan säästökuuria. Ette ole aikaan pyromaaneja ja, ja öö, palomiehiä. Tässä kukaan ei enää luota instituutioihin kansalaisista. Tässä kansalaiset ja maapallo ansaitsevat parempaan. Ne ansaitsevat uuden viherryttämisohjelman, joka on kunnianhimoinen, joka luo satoja miljoonia työpaikkoja, muutamalla maatalousjärjestelmää, teollisia käytänteitä, kulutustapojamme, liikennetapojamme tässä fiskaalista oikeudenmukaisuutta ansaitaan kyllä, kun ylikansallisesti eivät maksa verojaan.